jotta vakautetaan aluetta ja saadaan vakautettua koko yhtenäismarkkinat. Kiitoksia. Kiitoksia, herra komissaari. Täällä on yksi päätöslausumaesitys jätetty ja tämän keskustelun päätteeksi kello huomenna kello 12 äänestämme. Seuraava esityslistalla on herra David Martinin eh, mietintö kauppaetuuksien poistamisesta tietyiltä valtioilta. Ja puheenvuoron saa esittelijä herra David Martin. Olkaa hyvä. Neljä minuuttia. Uh, thank you very much, President. Kiitos puhemies. EU on historiallisesti myöntänyt AKT-kumppaneillemme yksipuolisia etuuksia – Tämä VTOssa on sitten kyseenalaistettu ja 2007 saakka meillä oli mahdollisuus toimia vielä tällä tavalla yksipuolisen etuuden myöntämällä. Tämä poikkeus on umpeutunut ja umpeutuisi, jos kaikki sopimukset olisi allekirjoitettu AKT-kumppaneiden kanssa. Ja nyt sitten on hyväksytty asetus 1528 2007, jotta löydettäisiin jonkinlainen siirtymäratkaisu. Tämä on mahdollistanut sen, että on päässyt tullittomasti ja kiintiöttömästi EU-markkinoille kaikista näistä AKT-maista tuotteita, jotka eivät vielä ole ratifioineet allekirjoittaneet tätä kumppanuussopimusta. Komissio katsoo, että tämän ratkaisun pitäisi nyt tulla tiensä päähän ja sen takia ehdotus on, että poistettaisiin tämä suosituimmuuspääsy 2014 alusta lähtien. Minun mielestäni, puhemies, komissio on puolittain oikeassa. Pitää paikkansa, että asetus oli väliaikainen ratkaisu ja sen takia onkin järkevää, että määriteltäisiin sen päättymisajankohta. On myös muille kehitysmaille AKT-maiden ulkopuolella oikeudenmukaista, jotka ovat samanlaisessa taloudellisessa asemassa, jotta nekin saavat etuja, jotka niillä nyt evätään. Kuitenkin katson, että kun otamme huomioon nykyinen talouskumppanuus ilmasto ja ilmastoneuvottelut, niin tämä ei ole järkevä ratkaisu. Ei saa syntyä sitä käsitystä, että me kiusaamme, ikään kuin painostamme AKT-maita allekirjoittamaan sopimuksia, emmekä anna riittävästi aikaa pohtia näitä asioita. Sen takia Kauppavaliokunta on esittänyt määräajaksi tammikuun 2016. Näin AKT-maat saisivat riittävästi aikaa ymmärtäisivät, että preferenssit päättyvät, suositumus päättyy, mutta annettaisiin myös riittävästi aikaa päättää neuvottelut. Jotkut kollegat ovat keskustelun aikana todenneet minulle, että tämä on taas yksi määräajan lykkäys kollegat, se ei ole sitä. Meillähän ei ole tähän mennessä ollut mitään määräaikaa, eli tämä on ensimmäinen ehdotus määräajaksi. On hyvin tärkeää ymmärtää, että tämä todellakin sitten lyödään lukkoon tämä määräaika jollei saada sekä parlamentin ja neuvoston suostumusta uusille muutoksille, niin, niin määräaikaa ei muuteta ja on hyvin epätodennäköistä, että neuvosto minkälaista uutta ehdotusta tästä tekisi. Komissio katsoo, että 2014 määräaika no, jouduttaisi neuvotteluja näissä kumppanuussopimuksissa. Monet maat tulevat näiden vaikutusten kohteeksi ja katson, että tilanne on juuri päinvastoin. Suurin osa näistä maista pitää vuotta 2014 epärealistisena tavoitteena. Jos tästä vuodesta nyt äänestettäisiin, niin minun mielestäni me jättäisimme 17 maata tämän järjestelyn ulkopuolelle. Ne eivät yksinkertaisesti pysty saavuttamaan tätä määräaikaa 2014. 2016 puolestaan olisi saavutettavissa oleva tavoite organisatorisista syistä, poliittisista syistä ja myös talouden näkökulmasta katson, että 2016 olisi saavutettavissa oleva määräaika. Ja katson, että tässä vaiheessa voisimme taivutella myös komission sille kannalle, että tämä olisi hyvä tavoite. Heillä on oma tavoitteensa niin, että nämä suositumuskohtelut päätetään, mutta antaisimme myös kumppaneillemme mahdollisuuden neuvotella järkevässä aikataulussa. Kiitos. Thank you very much. And now uh, I'd like... Kiitoksia. Seuraavaksi pyytäisin komissaari De Ryhtiä puhumaan komission puolesta. Uh, uh, Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Jotkut teistä olette saaneet sellaisia viestejä, että EU olisi sortamassa 18 kehitysmaata. Kuulitte sen juuri äsken esittelijältäkin. Mutta teille ei kuitenkaan seuraava ole kerrottu. Aina 90-luvun loppuun asti Afrikan, Karibian ja Tyynemeren maille EU myönsi aivan erityisiä tullietuuksia, jotka olivat parempia kuin yleinen tullietuusjärjestelmä. Muut kauppakumppanit hyökkäsivät meitä vastaan Geneven neuvottelussa tästä asiasta. VTO-sääntöjen mukaiset erityiset etuusjärjestelmät eivät voi syrjiä maiden kesken, joilla on samantyyppinen taloudellinen tilanne, paitsi poikkeusluvalla, joka viimeksi, jonka viimeksi saimme 2000-2007 kaudeksi. Tällä välin me, meidän piti saada kauppasuhteemme VTOn sääntöjen mukaiseksi. 2000 EU- ja AKT-maat allekirjoittivat kotonuun sopimuksen. Siinä sovittiin, että uudistetaan kauppa- ja kehitysapujärjestelmiä. Ei pidä unohtaa, että siihen mennessä jopa nämäkin erittäin anteliaat etuusjärjestelmät eivät pystyneet parantamaan AKT-maiden tuontia Eurooppaan tai vientiä Eurooppaan 1967-1990 välillä AKTn osuus tuonnista laski 7,7 prosentista 2,8 prosenttiin, joten me sovimme sitten kotonuussa aivan erityisesti artiklassa 16 sopimuksessa, että sovittaisiin uusia kahdenkeskisiä kauppasopimuksia, jotka täyttäisivät VTOn ehdot. Se oli ehdotus, joka oli järkevä taloudellisesti, koska oli huonoja kokemuksia yksipuolista tullietuusjärjestelmistä, mutta Tämä oli myös sellainen asia, joka sopi ajan henkeen. Kansainvälinen yhteisö oli lopultakin ymmärtänyt, että kehitysyhteistyöpolitiikka ei, joka ei varmista hyvää hallintoa, ei ole kestävällä pohjalla. EUn kauppapolitiikan piti heijastella tätä myös. Olen sanonut tämän aikaisemmin ja totean sen nyt uudestaan. Poliittinen arvo kahdenkeskisessä kauppasopimuksessa on siinä, että ne luovat hyvää politiikkaa ja toimielimet, jotka pystyvät hallinnoimaan täytäntöönpanoa kauppasitoumusten kohdalla. Tämän lisäksi jos pyritään edistämään kauppaa ja laskemaan tariffeja ja vähennetään mahdollisuuksia huonoon hallintoon ja erityisesti viittaan tässä korruptioon. Yritän nyt jälleen kerran selittää teille, mitä, mistä asetuksessa on kysymys. 2007, silloin kun olimme vieneet loppuun epäneuvottelut noin puolen, AKT-maista puolen, puolen kanssa varmistimme markkinoille pääsyn tu- kauppakumppanuussopimusten kanssa ja varmistimme pääsyn EU-markkinoille tulli vapaasti kiintiöitä me toimme näin siltä pohjalta, että kumppanimme veisivät sitoumuksensa loppuun vuodessa, vuoden kuluttua allekirjoittamisesta. Suurin osa epäkumppaneista ryhtyykin toimimaan asianmukaisella tavalla. 18 ei viime vuoteen mennessä ollut vielä näin tehnyt, mutta muutama kuukausi selkeän Zimbabwe allekirjoitti väliaikaisen talouskumppanuussopimuksensa yhdeksän maista, kaikkein vähiten kehittyneistä maista jotka edelleenkin nauttivat tarif- tarifittomuudesta, koska ne voidaan edelleenkin vaihtaa tähän kaikki paitsi aseet ohjelmaan. Näin ollen on vain kahdeksan maata jäljellä, joita tämä ehdotus koskee, josta siis tänään on puhe. Jotta puhun vieläkin suorempaan, me puhumme Botswanasta, Kamerunista, äh, Fidsistä, äh, Suosimaasta muun muassa. Nyt mietinkin, miksi nämä kahdeksan erityismaata tarvitsevat enemmän aikaa, jotta sopeutuisivat tilanteeseen, josta oli puhe jo vuosi sitten, kun 87 maata sopeutuu 2011 GSP-ehdotuksiimme tulitusjärjestelmämme, ja tähän on mennyt alle kolme vuotta. Laajempi kuva talouskumppanuussopimuksesta on asiasta voimme olla ylpeitä. Me jatkamme neuvotteluita käytännössä kaikkien tämän alueen maiden kanssa ja on pieni joukko kysymyksiä, jotka ovat vielä kesken Itä-Afrikan yhteisön kanssa, Läntisen Afrikan kanssa ja epäkumppaneiden kanssa Eteläisessä Afrikassa Sadekin alueella. Lisäksi olemme viemässä loppuun sopimuksia, jotka on viety Karibian alueen kanssa, Papua Uuden Kinean kanssa ja Koillis-Afrikan maiden kanssa, Kaakkois-Afrikan maiden kanssa. Jotkut näistäkin jatkavat vielä neuvottelua, josta saisivat kattavan alueellisen sopimuksen aikaiseksi. Sopimuksessa on kysymys Menestys Tavallaan nämä sopimukset aloitettiin 2007, joten kyse ei ole siitä, että neuvoteltaisiin kattavista talouskumppanuussopimuksista, jotka, joita jotkut käyttävät perusteena pidennykselle. Tässä on kyse siitä, että päästäisiin eroon menneisyydestä. Tämä ei liity tulevaisuuteen ne, jotka haluaisivat pidentää hetken tilannetta, vastustat kovasti ja kuitenkin minun on pakko kysyä tällainen kysymys. Emmekö nyt aiheuta pettymystä kahdeksassa AKT-maassa, kun jos, joiden kohdalla 2014 aikaraja on pidennetty. Minkä takia Kenian norsunluurannikon maiden liikemiesillä on hyviä ajatuksia olla saamatta Euroopasta apua, miksi heidän jatkossakin pitäisi maksaa erittäin suuria tariffeja, tuontitariffeja seuraavaksi, seuraavaksi vuodeksi, jopa seitsemän vuoden ajan. Miten heidän bisnesideansa kehittyvät, jos tämä on niin kallista? Kuinka paljon uusia paikkoja voidaan luoda, jos kauppa este poistettaisiin. Minkä takia me edelleenkin näemme Afrikan, Karibian alueet sellaisena alueena, jotka pystyvät viemään tuskin muuta kuin perushyödykkeitä, maataloushyödykkeitä. Tämä on niin kaukana tämän päivän tarpeista ja todellisuudesta. Joskus, kun haluaa tehdä jotakin hyvää, niin silloin ehkä toimitaankin haluamatta kielteisesti aikanaan sitouduin, ennen kuin tuli virkaan 2010, että edelleen vahvistaisin monikeskistä kauppajärjestelmää. Silloin minä pyrin saamaan epäneuvottelut hyvään loppuunsa, jotta, jos tulokset ovat sopivat yhteen VTOn säätöjen kanssa. Komission jäsenen minua sitoo EU-lainsäädäntö Näistä syistä samoin johtuen vakaumuksesta, vakaumuksesta niin että vapaakaupasopimukset palvelevat paremmin köyhiä maita, niin edelleenkin tuen komission ehdotusta muuttaa markkinoille pääsyasetusta, joka juuri sen olisi, alkaisi 2014 tammikuusta ja toivon, että tämä järkevä puhe saa teillekin vakuuttuneeksi täällä parlamentissa. Kiitoksia. Moving. Kiitoksia, komissaari. Sitten siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensinnäkin Christopher Fjellner, EPP. Kiitos puhemies, kiitän komissaaria. On todellakin, että me saamme tästä mielekästä, meidän täytyy aloittaa nolla nollasta. Meidän täytyy selvittää tausta, miksi me keskustelemme tästä. Ja nyt on yksinkertaisesti selvää, että vanhat sopimukset, joita länsimaat ovat tehneet äh, Afrikan ja Länsi-Intian ja äh, Tyynemeren alueen maiden kanssa, ne olivat sopimuksia, joita, jotka jotka, joilla syrjittiin muita köyhiä maita. Siksi me olemme pyrkineet luomaan näitä talouskumppanuussopimuksia näiden maiden kanssa. Tämä kesti kauan ja on lähes käsittämätöntä, että se on kestänyt niinkin kauan kuin se on kestänyt ja on kuitenkin jokaisen etujen mukaista, että tämä sopimus saadaan mahdollisimman pikaisesti voimaan. Koska tämän, näiden sopimusten myötä me todellakin voimme vaikuttaa ja viedä eteenpäin näiden maiden kehitystä ja voimme äh, saa tehdä investointia, me voimme parantaa hallitusten toimintaa ja meillähän oli näitä kauppatulietuksia jo aikaisemminkin. Tämä on ollut siirtymäkauden ratkaisu, joka sinänsä oli ihan hyvä, mutta näin, tätä ei voida tällä tavalla jatkaa. Me tarvitsemme uusia talouskumppanuussopimuksia. Nämä sopimukset ovat välttämättömiä, ne ovat mielekkäitä. Se kysymys, joka voidaan esittää, on se, että kuinka paljon aikaa tarvitaan, jotta asiat saataisiin sitten valmiiksi. Ja on sanottu, että, että tämä kestää vielä kauan. 2019 mainittiin, 2016 on nyt ehdotettu. No puhemies, miten miten miten sitten toimitaankin? On nyt on kuitenkin äh, sopiva hetki, sopiva ajankohta ja minusta tässä on todellakin kysymys että äh, kiireellisestä asiasta. Miksi? No, tässä on kyse yksinkertaisesti siitä, että, äh, että varmistetaan tällainen pääsy kiintiöihin mutta on muitakin köyhiä maita, jotka eivät pääse tämän järjestelmän piiriin, järjestelmän piiriin, jotka koskevat AKT-maita. Tässä on kyse myös siitä, että länsimaat todellakin joutuvat ymmärtämään, että neuvotteluja täytyy viedä eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kantaa vastuumme ja saada näiden neuvottelujen päättämiselle. Muilta osin tällaisia talouskumppanuussopimuksia ei sitten ole, ellei, ellei tehdä päätöstä aikataulusta. Mitä sitten sanotaan muille kehitysmaille? Me emme huolehdi siitä, että kaikki kehitysmaat saisivat samat mahdollisuudet, ja siitä syystä meidän täytyy tukea tätä ehdotusta ja todellakin sopia määräajasta. Minä ehdotan EPPn nimissä, että että liitetään komission ehdotuksesta ja olisi hyvä, että jos me voisimme sopia siitä, että saisimme yhdessä käsittelyssä tämä, tämä sopimus hoidettua, jotta tämä saataisiin sen nopeasti voimaan. Ja parasta olisi toimia näin äänestyksessä ja ehkäpä voimme päästä siihen, että näitä neuvotteluja saadaan joudutettua. Ja katson, että päivämäärä on se, joka meillä on, joka on tärkeä, mutta päivämäärä ei saa olla este sopimukselle – ja vielä kerran pyydän esittelijä miettimään, olisiko mahdollista löytää yhteinen ratkaisu, jotta saisimme vahvemman linjan kannan neuvoston suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on sininen kortti. Kysymys herra Fjellnerille, herra Kamerille. Ö, oletteko vastaamaan, valmis vastaamaan? Joo, kyllä tiedän, että olette. Herra olkaa hyvä. Kiitos. Voisinko kysyä Fjellneriltä, joka puhui oikeudenmukaisuudesta, reiluudesta. Onko hänestä reilua pakottaa nämä maat olla ottamatta osaa kumppanuussopimuksiin, jotka eivät usko siihen, että yksi koko sopisi kaikille? Onko sekin oikeudenmukaista, että ne maat, köyhät maat, joilla ei ole tällaista kohtelua, e- eivät tällaista sopimusta allekirjoita? Onko se oikeudenmukaista? Vastaatteko? It's quite clear. Nobody is forcing... On aivan selvää. Kukaan ei pakota ketään allekirjoittamaan yhtään mitään. Tämä on tarjous neuvotella. Jos näin ei haluta tehdä, niin heitä kohdellaan samanarvoisesti muiden köyhien maiden kanssa ja me olemme reiluja heitä kohtaan samalla tavalla kuin muita kuin AKT-maita kohtaan toimimme. Mutta ainahan jos tämän, pohjan, tämän perustan kautta toimitaan, niin ole, toimimme ikään kuin laittomasti kauppasopimuksen puitteissa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Bernd Langelle sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Luulenpa, että neuvotteluissa näistä talouskumppanisopimuksista täytyy aina muistaa se, että me neuvotteluja käydään erilaisissa olosuhteissa, erilaisin edellytyksin. Euroopan unioni, jossa on vahva komissaari, paljon virkamiehiä, jotka neuvotteluissa sitten ovat nuorten valtioiden toisella puolella ja näillä nuorilla valtioilla on vähän kapasiteettia ja resursseja. Siksi onkin vähintäänkin oikein ja kohtuullista, että nämä maat saavat enemmän aikaa ja mahdollisuuksia näihin neuvotteluihin. Ja luulenpa, että, että me emme saa antaa sellaista kuvaa ja vaikutelmaa, että, että se, että näiden markkinoiden avaamismahdollisuuksien myötä luodaan painetta näihin, näiden maiden suuntaan. Nythän on myös niin, että me emme, voi pakot, emme halua pakottaa ketään allekirjoittamaan jotain, vaan me haluamme kumppanuuden hengessä etsiä ratkaisuja näiden maiden kanssa, jotka, sellaisia ratkaisuja, jotka ovat molempien hyväksyttävissä. Vielä kerran me tarvitsemme tähän enemmän aikaa. Siksi Sosialidemokraattinen ryhmä tukee yksiselitteisesti sitä ehdotusta, jonka David Martin on esittänyt. Tämä aika, että annetaan kaksi vuotta, mutta tehdään myös selväksi, että, kahden, että se rajataan kahteen vuoteen, jotta saataisiin sitten tutkittua ha, voitaisiin hakea mahdollisuuksia kummallekin osapuolelle. Siis herra Fjellner, pyytäisin teitä tukemaan tätä kompromissia, koska todellakin valiokunnassa löysimme suuren enemmistön tämän taakse, jotta, joka on sitten selkeä signaali että annetaan mahdollisuudet neuvottelulle, mutta neuvottelu saadaan myös päätökseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten liberaaliryhmän puolesta herra Nicolo Rinaldi. Presidente, cari colleghi, caro commissario, noi... Kiitoksia puhemies, kollegat. Me tuemme ehdotusta, joka on saatu aikeen, aikaan konsensushengessä valiokunnassa. Meillä on aikaraja, on absurdia edes yrittää hylätä komission ehdotusta, niin kuin sanoin, meillä on aikaraja, meidän pitää noudattaa, kunnioittaa sitä, mitä olemme saaneet aikaan, ja ottaa huomioon AKT-maiden vaatimukset myös. Meidän pitää hiukan nyt rauhoittaa tätä keskustelua jossain määrin. Komission jäsen on yrittänyt näin tehdä. Hän puhui rajoitusta kaupan määrästä, mutta joillekin AKT-maiden pääkaupungeille. Tämä on tärkeää keskustelua silti. Tiettyä symmetriaa löytyy sen välillä, mitä me pidämme pelissä olevana ja mitä tämä taas tarkoittaa joissakin AKT-maissa. Joten en usko, e- että jotkut AKT-maat ovat sitä mieltä, että lyhyt aikaraja johtaisi siihen, että epäneuvottelut vietäisiin nopeasti loppuun. Me haluamme näitä kumppanuussopimuksia ja meidän pitäisi saada ne aikaan hyvällä, mahdollisimman hyvällä tavalla niin, että ihmiset, ihmiset suhtautuvat näihin myönteisesti. Mielestäni tämä on se hyvä tilaisuus, jos käytämme nämä pari lisävuotta hyväksemme. Ehkä ei tarvitse näin tehdä, mutta meidän pitää yrittää moninkertaistaa neuvotteluponnistelujamme, jotta saisimme mukaan muitakin kuin hallituksia ja ottaisimme huomioon laajemmin yhteiskunnan kyseisissä maissa, meidän pitäisi olla yhteistyössä kansallisten parlamentin kanssa. Usein ne eivät ratifioi näitä sopimuksia. Usein heillä on aivan perusteltuja valituksen aiheita, eivät saa tarpeeksi tietoa. Viimeisessä AKT-EU-yhteiskokouksessa puhuimme siitä, että pitäisi järjestää mahdollisesti seminaareja, tiedottaa asioista mediassa ja selittää kansalaisjärjestöille – ja asioista. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Sitten vihreän ryhmän puolesta Rova Francisca Keller. Kiitos. Tämä ehdotus, jolla kehitysmailta suljettaisiin markkinoiden ulkopuolelle tällä tavalla sitten äh, ajaa näitä äh, maita vapaakauppasopimukseen, mutta se ei ole kumppanuus, se on tässä puhutaan taloudellisesta kumppanuudesta, mutta siinä kuitenkin on kysymys vain EUn eduista eikä maiden kumppanimaiden kehityseduista. Tämä on EUn tavoitteiden vastaista, joilla on pyritty vähentämään köyhyyttä ja kurjuutta. Kamerunin kaltaiset maat tai, tai Narsoluradikka tai Namibia jäävät joutuvat näiden rajoitusten kohteeksi. Alueelliset integraatioprojektit, niin kuin Eteläisessä Afrikassa, häviävät niin kuin Keniassa jos Kenia menisi tällaisen sopimukseen. Ja niin sitten tämä, et, tämä etelän, eteläisen puolen yhteistyö hajoaisi. Me me emme voi lähteä pakottamaan näitä maita ostamaan meidän tavaroita. Jos komissio todellakin katsoo, että kauppa voi edistää kehitystä, niin silloin sitä ei saa jarruttaa. Kehitysvaliokunta tässä parlamentissa on hylkäämässä komission ehdotuksen, ja siihen pitäisi yhtyä täysistunnon päätöksentekoaiheessa. Kiitoksia. Sitten äh, GUE-ryhmän puolesta Helmut Scholz. Herra komissaari de Gucht, äh, puhemies, arvoisat kollegat, me keskustelemme täällä tänään komissaari äh, de Guchtin ehdotuksesta, joka haittaisi kovasti Euroopan unionin imagoa. Kun meidän partnerimme, kumppanimme vielä istuvat neuvottelupöydässä, niin te, herra komissari, haluatte jo osoittaa pyssyllä niiden päätä kohtiin ja pakottaa heidät sopimukseen uhkaamalla markkinoiden menetyksellä. Tämä toiminta merkitsee Euroopan unionin maineen menetystä neuvottelukumppanina. Suurlähettiläät kaikissa maissa ovat kuvanneet meille, mistä on kysymys ja meidän väestön kannalta on kysymys. Kehitysvalikunta kehitysvaliokunta on tutkailut näiden maiden tuntoja ja, ja tältä pohjalta sitten suhtautunut täysin torjuvasti komission ehdotukseen. Minun ryhmäni tukee tätä, tätä linjaa tukevasti, erityisesti kauppasyistä. Minä vetoan kaikkiin edustajiin että tässä parlamentissa, myös teihin kauppavaliokunnan kollegoihin, että tämä kehityspoliittinen konsepti torjutaan, koska se on lyhytnäköinen, lyhytnäköistä sooloilua. Ja äänestys tulee olemaan nimenhuutoäänestys. Herra komissaari, te kohta teidän asetuksessanne on räjähdysvoimaa Afrikan maiden kannalta. Esimerkiksi Keniassa se edistävät nämä maat ja silloin tämä maayhteisö jättää Euroopan kumppanina. On eräitä kauppakumppaneita tässä maailmassa, jotka ilahtuvat tästä kehityksestä. Se, että te voititte afrikkalaisia, se on epäoikeudenmukaista. Te, minkä takia komissio esimerkiksi vaatii, että poistettaisiin vientivero? Namibiahan perii vain, tällaisia vain omista raaka-aineet viennistään minä sanon tätä viisaaksi taloudeksi, mitä siellä on harjoitettu, ja, ja se on teollisuuspoliittista linjausta, ja se on sopusoinnossa EUn kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Herra komissaari, te toimitte lyhytnäköisesti ja, lyhytnäköisesti ja, ja Euroopan kauppasuhteiden vastaisesti. Minä kehotan teitä vetämään pois tämän ehdotuksen. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten muut puhujat. Ensimmäinen on, on herra Vital Moreira. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä lainsäädäntöaloite komissiosta herättää kaksi kysymystä. Ensinnäkin, voiko unioni vetää pois suosituimmuuskohtelun AKT-maiden suuntaan yksipuolisesti? Kyse on myös kumppanuussopimusten ratifioinnista kotonun sopimuksen mukaisesti. Lisäkysymys tähän kuuluu, minkälaisella aikataululla voimme toimia neuvotteluissa niin, että saamme sopimukset solmituksi, kun kotonuussahan ei varsinaisesti ole minkäänlaista määräaikaa tässä vuoden 2007 versiossa. Ensinnäkin 2007 asetus oli siirtymäkauden järjestely. Toiseksi VTOn säännöt toteavat, että nämä säännöt ovat laittomia ja rikkovat VTOn lainsäädäntöä. Ja kolmanneksi kauppaetuudet ovat yksipuolisia luonteeltaan. Ne olisivat epäreiluja, koska AKTn ulkopuoliset köyhät maat eivät hyötyisi samantapaisista eduista, joita myönnetään AKT-maille, jotka ovat jo tällaisen kumppanuussopimuksen solmineet. Mitä sitten tulee aikatauluun, niin valiokunta komission argumentit eivät vakuuttaneet. Sen sijaan, että 2014 olisi määrä aika, haluttaisiin ulottaa aikaraja vuoteen 2016. Se olisi järkevämpi, rationaalisempi määräaika. Emme tietenkään halua liiallisesti asiaa pitkittää. Nykyinen epäreilu tilanne jatkuisi turhaan. Olisi hyvä, että parlamentti hyväksyisi Maatenin mietinnön. Sitten minuutin verran, herra Murphy. Uh, there's a word for this proposal. tässä puhutaan, että poistettaisiin kiintiöt markkinoille pääsyssä tiettyissä AKT-maissa tai niiden kohdalla. Sitä kustantaa kyllä kiristykseksi kansalaisjärjestön mukaisesti markkinoille pääsy voi sulkea markkinat joillekin sektoreille ja se olisi tuhoisaa näille maille ja talouksille. Esimerkiksi Namibian kohdalla kun ajatellaan tulleja, naudanlihan kohdalla se on noin 16 miljoonaa tonnia ja tämä vastaa 3 prosenttia viennistä. Olen samaa mieltä esittelen kanssa, kun hän ehdottaa, että pääsyy komission ehdotuksen takana on lisätä painostusta näissä valtioissa, jotta ne allekirjoittaisivat talouskumppanuussopimukset meidän kanssa me vastustamme näitä sopimuksia, samoin kansalaisjärjestöt laajemminkin ovat tätä mieltä. Nyt EKT on vastannut ja yrittää painostaa näitä maita nämä ei, sopimukset eivät ole pienten viljelijöiden tai työntekijöiden edun mukaisia. En jaa esittelijän kantaa siitä, että meidän pitäisi antaa vain enemmän aikaa. Komission ehdotus täytyy hylätä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Rova Varjai Kutset minuutti. Presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, te kysyitte, minkä takia meidän pitää antaa enemmän aikaa joillekin maille, jotta vievät loppuun sitoumuksensa kumppanuussopimuksen mielestäni vastaus on siinä, että kaikki eivät ole valmiita näin tekemään, koska ovat lähteneet liikkeelle taloudellisesta poliittisesta vaikeasta tilanteesta. Ja minä kysyisinkin teiltä, me haluaisimme edistää näiden maiden, haluammeko edistää näiden maiden tilannetta vai jättää ne vieläkin heikompaan tilanteeseen kuin nyt ovat. Uskon, että eh, ensimmäistä on kysymys ja tämä ehdotus tätä kautta voisimme saada ne täyttämään sitoumuksensa ja myös jos näin tekisimme, niin antaisimme suurempaa oikeusta varmuutta yrityksille, eurooppalaisille yrityksille ja myös näille maille itselleen, joiden pitää myös pystyä vaikuttamaan oman kehityksensä. Ja sanoisin vielä, että nämä kaksi lisävuotta eivät ole mikään huomattava muutos suhteessa sitoumuksiimme VTOssa. Tämän takia uskon, että huomenna tulen äänestämään tämän ehdotuksen puolesta ja antaa kaksi lisävuotta lisää aikaa ja haluaisin, että ottaisitte tämän huomioon arvoisa komission jäsen. The floor goes. Kiitoksia. Sitten herra Cashman. Kiitos puhemies. Päähuoleni tässä ehdotuksessa on se, että sinne painostetaan AKT-hallituksia ratifioimaan allekirjoittamaan sopimukset. Onko sitten sisältökysymyksiä ratkaistu tai ei? pääkysymyksiin, joita AKT-mailla on edessään, on vielä ratkaistava. Esimerkiksi alueellinen integraatio. Eurooppa tietää hyvin, että tällainen integraatio vaatii aikaa. Etelä-Afrikka valtuuskunnan jäsenenä tiedän, että EPAN kautta tyydyttävät ehdot löydetään. Nyt näyttää siltä, että kumpikaan osapuoli ei löydä tästä ulospääsytietä. Sen takia määräaika voi toki toimia kannustimena, mutta se voi olla jonkinlainen giljotiini myös eikä palvele niitä, joiden tarpeet ovat suurimmat. Sen takia tuenkin David Martinin suositusta vuoden 2016 määräajasta. Se olisi oikeudenmukainen kompromissi kaikkien kannalta, erityisesti puhemies tänä vuonna, joka on litmustesti EUn ja AKT-maiden kumppaneiden suhteille. Nythän kotonon sopimusta uusitaan, kehitysrahastoa ja kehitysyhteistyövälineitä uusitaan. Tämä on nyt saatava kuntoon. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten avaamme catch menettelyn. João Ferreira on pitänyt puheenvuoroa. Minuutti. Puhemies, komissaari, tämä ehdotus, asetusehdotus on esimerkki siitä, miten vaikutetaan ja painostetaan, jota me harjoitamme AKP-teemaita kohtaan komission pyrkii hajottamaan äh, äh, AKT-maiden yhtenäisyyden ja pystyäkseen painostamaan, painostamaan paremmin. Todelliset kauppasopimukset eivät ole, äh, eivät ole samanlaisia kuin tämä. Ja todelliset kauppasopimukset ovat oikeudenmukaisia, niistä täytyy pitää kiinni. On tärkeää, että suhteet ja ystävyyden suhteita lujitetaan näiden maiden kanssa, niiden täytyy voida päättää vapaasti ja itsenäisyydestä, ja meidän täytyy torjua se, että uuskolonialistisia suhteita ollaan rakentamista, joka vain lisää näiden maiden riippuvuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi on Patrice Dioliodion. Floor is yours. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président Kiitoksia puhemies. Me tiedämme kaikki, kuinka pitkiä nämä neuvottelut ovat ja hankalia. Siksi suhtaan hyvän kahdella tavalla tähän asiaan. Toisaalta, jos nopeasti tilanne tarkastelee, että vain 18 AKT-maita ovat ratifioineet tämän kumppanuussopimuksen muita painostetaan lopettamaan, viemään loppuun sopimus ottamaan sitä. Tässä on kuitenkin se riski, että neuvottelut neuvottelu, ponnistelut epäonnistuvat niin kuin aikaisemminkin. Toisaalta me tiesimme jo 2007, että tämä asetus on vain väliaikainen ja koska se ei sovi yhteen VTO-sääntöjen kanssa, siksi ajattelenkin, että ehdotus ei on, se on aika paras kompromissi ja näin on. Tämä on välttämätön aika AKT-maille viedä neuvottelut loppuun EUn kanssa. Kuitenkin huomissa äänestyksessä ensimmäinen tammikuuta 2016, ei, jos ei saa enemmistö vetoisiin sen puolesta, että hylättäisiin komission ehdotus. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä on todellakin kiinnostava keskustelu. Haluaisin itsekin puhua, mutta en voi, koska olen puhemies. Siksi pyydänkin huhtia, komissaari Huhtia päättämään komission puolesta tämän keskustelun. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Kenties voisin antaa teille minuutin omasta puheajastani. Sillä ehdolla, ettei sitten jälkikäteen keskeytä minun puheenvuoroni. Ah, <laughs> uh, Um, I understand uh, a number of uh, remarks that... Ymmärrän lukuisia kommentteja, joita olemme kuulleet, mutta kehottaisin teitä pitäytymään faktoissa sellaisina kuin ne ovat. Kysehän on siitä, että lukuisat maat eivät ole vielä allekirjoittaneet tai ratifioineet sopimusta mutta joka juontaa juurensa vuoden 2007. Tämä on realiteetti. Kyse on siis menneisyydestä, jo tapahtuneesta. Ajatus siitä, että me haluaisimme painostaa näitä maita ratifioimaan tai kallekirjoittamaan ja viimeistelemään tällaisen talouskumppanuussopimuksen ei pidä paikkaansa. Olen maininnut kahdeksan maata, jotka tavalla tai toisella voisivat joutua tiettyjen vaikutusten kohteiksi. Luen ne vielä kertaalleen. Kamerun, Norsulurannikko, Kofitsi, Ghana, Kenia ja Satsimaa, ne ovat äh, alemmassa keskitasossa ja sitten Botswana ja Namibia ovat tässä ylemmässä luokassa keskitulotason maissa. Ne eivät kuulu tähän alimpaan kehitysmaiden, köyhimpien maiden luokkaan, vaan tässä on kaksi erillistä kategoriaa. Vähiten kehittyneet maat, jotka edelleenkin voivat hyötyä kohtelusta ja toisaalta sitten on tämä GSP-suostumuskohtelu tai suostumuskohtelu plus-järjestely. Kyse on tietyistä maista, jotka jos ne eivät saa tätä ratkaisua valmiiksi, mehän tiedämme, että ratkaisu on tarkoitettu väliaikaiseksi ja näitä maita on vain rajattu määrä. Jos katsotaan tilannetta maailmanlaajuisesti, niin toki näitä maita on paljon enemmän, jotka pääsisivät sitten Euroopan unionin markkinoille ja voisivat viedä sitten tuotteitaan kaikkia paitsi aseita. Eli tällä tavalla syntyisi epätasa-arvoa näiden kahdeksan maan välille, jotka luettelin, taikka sitten, ja, ja sitten näiden 50-60 maan kanssa maailmanlaajuisesti. Toiseksi, painostammeko me ketään? E- emme. Jos nämä maat eivät halua ratifioida sopimusta, johon ne itse sitoutuivat vuonna 2007, niin sitten ne eivät näin tee. Ja totta kai neuvottelut ovat avoimina. Niitä käydään. Mutta en ymmärrä, miten me painostaisimme tai olisimme epäreiluja. Mitä muita sanoja nyt on käytetty? Kiristäisimme. Jos joku on tehnyt sopimuksen vuonna 2007, viisi vuotta sitten, ja siitä oli neuvoteltu jo aikoinaan kolme neljä vuotta, ja vuoteen 2000 mennessä oli pitänyt tilanne korjata. Eli nyt kyse on ratifioinnista, jo sellaisen sopimuksen ratifioinnista, joka on allekirjoitettu. Eli on ollut aikaa kyllä viisi, seitsemän vuotta. Ja nyt annetaan vielä lisäaikaa puolitoista vuotta pelkästään ratifioinnin takia. Ei sen takia, että neuvoteltaisiin uusi sopimus, vaan ratifioitaisiin. Onko tämä nyt kiusaamista, painostamista, kiristämistä? En usko, että näin olisi. Bent Lange sanoi, että syntyy yhteentörmäys vahvan komission ja heikkojen valtioiden välillä. Näin te taisitte sanoa. Ensinnäkin kiitos, että kutsuitte meitä vahvoiksi. Ei huono kommentti. Jotkut näistä maista ovat heikkoja maita. En maininnut heikoimpia maita on vieläkin heikompia maita kuin nämä kyseiset maat. Me, meillä on vähiten kehittyneitä maita. Nyt me puhumme keskitason maista, keskitulotason maista. Kyse ei ole siitä, ovatko nämä maat vahvoja vai heikkoja. Kyse on vain siitä, että pyydämme niitä ratifioimaan sopimuksen, jonka ne ovat neuvotelleet jo aikaisemmin. Emme me niitä painosta yhtään mihinkään muuhun kuin siihen, että ne pitävät kiinni sitoumuksistaan, jotka, joihin ne ovat sitoutuneet jo aika lailla aikaa sitten. Ja vielä yksi kommentti Kellerille. Tiedonannon vastaista ja omien kommenttieni vastaista olisi se, että kun katsomme nyt olemassa olevia järjestelyjä ja sitä, että kaupan taso, kaupan määrät pienenevät, volyymi pienenee. Kaupassahan kyse on muustakin kuin siitä, että tuotteita viedään joillekin markkinoille, vaan kyse on siitä, että ollaan, toimitaan näillä markkinoilla, ollaan mukana näillä markkinoilla. Syntyy liikettä molempiin suuntiin. Kyse on siitä, että synnytetään, luodaan eloisat toimivat markkinapaikat, markkinat, jotka hyödyttävät kaikkia. Olen henkilökohtaisesti surullinen siitä, että kauppavolyymi Afrikan kanssa pienenee. Sen pitäisi pikemminkin kasvaa. Olen hyvinkin joustava näissä epäsopimuksissa, joista vielä neuvotellaan alueellisesti. Ei minulla ole asymmetrian, epäsymmetrian kanssa mitään ongelma. Toivottavasti ne voisivat tuoda unionin paljon enemmänkin. Me pyrimme kaiken tavoin auttamaan kauppaa. Bibalks on täysin samoilla linjoilla tästä asiasta kanssani, mutta toki niiden pitää kuitenkin pitää kiinni sitoumuksestaan niin, että pääsemme eteenpäin. Ja meillä on oikeusvarmuus, takeet ja neuvotellut puitteet. Tätä me pyydämme ja vaadimme. Ja sen takia olen tehnyt ehdotukseni. Todella toivon, että huomenna, kun parlamentti äänestää, otatte tämän huomioon. Me emme ole Afrikkaa tai köyhiä, vähiten kehittyneitä maita vastaan, vaan tarkoitus on toimia niin, että saamme hyvät kauppasuhteet näiden maiden kanssa, joiden toivomme kehittyvän. Ne maat, jotka sijaitsevat, suurin osa näistä maistahan sijaitsee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ei tämä ole mitään sattumaa. Toivomme niillekin kaikkia hyvää. Kiitos. Kiitoksia, herra komissaari. Sitten pyytäisin eh, vielä herra Martinia esittämään loppuhuomionsa. Kiitoksia. Komission teidän pitäisi selittää parlamentille, miksi jotkut maat eivät ole ratifioineet näitä epäsopimuksiaan. Ja niin, koska Schulz Kasman ovat täällä sanoneet, niin yksi avaintarkoituksena on ollut tällainen alueellinen yhdentäminen. Jotkut maat on pantu, jos on aivan mahdottomaan tilanteeseen, ja niin kuitenkin hankalaan tilanteeseen. Kenia esimerkiksi, se on pyrkinyt hoitamaan, jos se ratifioisi EPAN, mutta jos se ratifioisi sen yksipuolisesti, niin se rikkoo suhteensa muihin Itä-Afrikan maihin. Ja sitten ne rikkovat kumppaninsa kanssa tai kärsivät taloudellisesti. Niiden kauppa on niille ratkaisevan tärkeä. Niiden teollisuus joutuisi kantamaan valtavat tariffihinnat, jos eivät allekirjoitaisi EPA-sopimusta ja tämä asetus menisi läpi samanaikaisesti. Tämä komissio ja tämä parlamentti hyväksyy vapaakauppasopimuksen Kolumbian kanssa ja antaa kauppaetuusjärjestelmän eh, suurelle kilpailijalle Kolumbialle. Tässä on kaksinaisku isku vastoin Kenian kasvoja. Emme pyydä, että suojeltaisiin heitä lopullisesti, mutta ainakin sanomme, että annettaisiin nyt pari-kolme vuotta lisäaikaa, jotta löydettäisiin ratkaisu, joka, jotta ne voivat allekirjoittaa epäsopimuksen ja pysyä yhteydessä muihin kumppaneissa Afrikassa. Sama koskee Etelä-Afrikkaa, Botswana, Namibian ja samat paineet koskien suhteitaan Etelä-Afrikkaan komission jäsen. Minulla on yksinkertainen mielipide te haluatte vuoden 2014, koska se antaa vauhtia neuvotteluille. Minä en halua tätä vuotta, koska mielestäni se tekee aivan, saa päinvastaisen tuoksen aikaan. Ensinnäkin se heikentää suhteita AKT-maiden kanssa ja toiseksi olen sitä mieltä, että tämä on mahdoton aikaraja täyttää me vain haluamme täällä parlamentissa, että ei pidä kiirehtiä, asetetaan aikaraja ja toista, minkä alussa sanoin, ja tämä aikaraja asetettaisiin sitten konkreettisesti. Ei mitään joustavaa aikarajaa, jota voitaisiin siirtää. 2016 ei ole kohtuuton. Näin Afrikan maille annetaan aikaa täyttää vaatimukset, mutta toivon myös, että me olemme hiukan kohtuullisempia ja näytämme vähemmän kärsimättömiltä. Kiitoksia esittelijä. Ja tämä keskustelu päättyy tähän äänestyssä huomenna puolelta päivin. Kiitoksia kovasti. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Tämä on Krishnanis Karinsin mietintö energian alalla tehdyistä jäsenvaltioiden kolmansien maiden alitusten välisiä sopimuksia koskevasta tietojenvaihtomekanismista.